ympäristöpoliittisesta, vaan myöskin teollisuuspoliittisesta asiasta tässä mm, tämän direktiivin puitteissa. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä Kramer erinomaisesta työstä. No, nyt päätämme keskustelun ja huomenna äänestämme aiheesta kello 12. Nyt meillä on viimeinen mietintö tässä yöistunnossa. Esityslistallamme se on Hassin mietintö, joka koskee puutavaraa ja puutuotteita markkinoilla saattavien tuomioiden velvollisuuksia. Nyt esittelijä Hassi. Kiitämme häntä, koska hän otti tämän mietinnön käsittelynsä, koska edellinen esittelijä Lukas siirtyi muihin tehtäviin. Joten kiitos tästä. Nyt Hassi saa esittelijänä puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, haluan todella lämpimästi kiittää

Gracias, señora. Kiitoksia, Hassi. Seuraavaksi komission jäsen Potocnik. Hän voi nyt todella reagoida komission nimissä. Olkaa hyvä. I thank the European puhemies, kunnianarvoisat jäsenet. Kiitän parlamenttia erityisesti molempia esittelijöitä, Luukkasia ja Hassia ja myöskin varjoesittelijöitä heidän sitoumuksestaan komission ja neuvoston suuntaan, joka on nyt johtanut tähän kompromissitekstiin, joka meillä on edessämme. Metsät ovat elintärkeitä biodiversiteetin ylläpitämisessä ja myöskin globaalissa vesikierrossa. Ja tämä käy erityisen selväksi metsien kohdalla. Niiden ympäristöarvon lisäksi niiden taloudellinen ja yhteiskunnallinen arvo on valtaisa ja tämän tiedän hyvin omasta maastani, jonka mm, pinta-alasta yli 60 prosenttia on metsän peitossa. Monissa äh, kehitysmaissa äh, metsistä saadaan ruokaa, suojaa, lääkkeitä. Miljoonien äh, maaseudulla elävien elinkeino on tästä kiinni. Me haluamme lähettää selkeän viestin maailmalle siitä, että EU ei halua hyväksyä laittomasti hakattua puuta. No, meidän täytyy nyt sitten tehdä päätöksiä siitä, miten me nämä tapaukset saamme selville. Laittomiin hakkuisiin eh, on hankala puuttua. EU tulee jatkossakin tekemään yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka haluavat metsien hallintoa parantaa aivan erityisesti flektin ja vapaaehtoisten sopimusten kautta. Olen iloinen, että edessämme oleva teksti siinä tunnustetaan niiden maiden ponnistelut, jotka ovat tällaisiin vapaaehtoisiin sopimuksiin Euroopan unionin kanssa lähtenyt. Ne, jotka sanovat, että tämä on taakaksi metsänomistajille, niin sanoisin, että legitiimien metsänomistajien ei tule olla huolissaan. Lisätaakka ei ole tulossa. Tämä edessänne oleva ehdotus ansaitsee teidän tukenne ja sillä on ainakin minun tuki. Iniciamos el turno de oradores. Kiitoksia. Nyt eri parlamentaaristen ryhmien puhujat. Ensin Fjellner, kaksi minuuttia EPPstä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Hassia, koska me olemme jo pitkän aikaa sitten aloittaneet tämän työn ja olemme jo kauan sanoneet, että tarvitsemme kyllä hyvää yhteistyötä. Haluaisin myöskin kiittää puhemiestä, että tämä asia otettiin esille, mutta meillä on kuitenkin kolme kysymystä. Puuhan on aivan loistava, uusiutuva, luotettava materiaali. perin vaikutti siltä, että tässä olisi enemmän ongelmia tämän tekstin kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että, että lainsäädännön pohjalta tässä ikään kuin puu joutuisi epäsuotuisen asemaan ja että esimerkiksi muovi tässä olisi paremmassa tilanteessa. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt. Tämän täytyy kyllä olla täytäntöönpantavissa tämän lainsäädännön. Ei riitä, että että me tarvitsemme tätä myöskin tuotannossa. Meidän täytyy todellakin varmistaa se, että tiedämme, mistä puu tulee ja mistä kuidut tulevat, joita näissä jalostetuissa tuotteissa käytetään. Kolmanneksi, ja tämä on erittäin tärkeää, että tällaista lakia ei saada käyttää väärin hyödyksi, jotta sille saataisiin kaupan esteitä aikaiseksi, vaan meidän täytyy tehdä muiden maiden kanssa yhteistyötä, jotta myöskin tuonti ja vienti, vienti voidaan tässä taata. Me todellakin olemme tehneet tätä työtä hyvin kauan ja minulla on sellainen vaikutelma, että tämä on niin hyvä tämä ehdotus kuin se vain voi olla. Ja haluan todellakin kiittää esittelijää ja mielestäni on hyvä, että me olemme saaneet tällaisen äh, mietin aikaiseksi. Ja lopuksi haluaisin vielä muistuttaa kollegoita siitä, että jos me haluamme edelleenkin käydä kauppaa puun kanssa, niin meidän täytyy varmistaa se, että äh, näitä laittomia hakkuita ei enää esiinny ja että myöskin korruptio, korruptio ja rikollisuus äh, saadaan kitkettyä tässä asiassa. Kiitoksia, Fjellner. Seuraavaksi Arsenis, kolme minuuttia SD-ryhmästä. Suurkiitokset puhemies ja hyvä komission jäsen Potocnik. Tämä on liikuttava historiallinen hetki ja myöskin tämä huominen äänestys on sitä samaa. Näen täällä paljon ystäviä, joiden kanssa olemme taistelleet ja olemme onnistuneet saamaan neuvoston lähentymään parlamenttia kohti ja edessämme on lainsäädäntö, joka suojelee sekä eurooppalaisia kansalaisia että tuottajia. Tähän saakka Euroopan kansalainen, kun hän osti puutuotteita, hän ei voinut tietää, oliko kysymys laillisesta tai laittomasta tuotteesta ja ostamalla tuotetta, tukiko hän laitonta hakkuuta, ilmastonmuutosta, joka on seurausta metsän hakkuista. Tällä hetkellä tämän lainsäädännön myötä parlamentin ponnistelujen myötä me onnistuimme saamaan neuvoston näkemään sen, että laiton hakkuu täytyy julistaa laittomaksi myöskin Euroopassa me onnistuimme saamaan aikaan hyväksynnän säännöille, jotka me haluamme saada voimaan tässä asiassa. Toisin sanoen hyväksyntää annetaan puutuotteille ja tämä tapahtuu keskitetysti komission toimesta. Me onnistuimme kun siis viranomaiset tarkastelevat, onko tuote laillinen, niin me tällä, tämän myötä saavutamme myöskin biologista monimuotoisuutta ja monta muutakin asiaa. Tästä huolimatta on kaksi asiaa, joissa neuvosto ei antanut myöten ja jotka minun mielestäni ovat hyvin tärkeitä. Neuvosto ei suostunut ilmiselmään asiaan, toisin sanoen siihen, että se, että joku tuo laittomia tuotteita Euroopan unioniin, silloin siitä se tulisi julistaa ympäristörikokseksi. Jos tuoja ei kunnioita sääntöjä tai jos sovelletaan vähäisen riskin periaatteita, jos ei oteta huomioon näitä asetettuja sääntöjä. Kuitenkin nämä säännöt suojelevat eurooppalaista kansalaista ja teollisuutta vääristyneeltä kilpailulta ja niiltä liian alhaisilta hinnoilta, joihin tilanne on johtanut. Ja se suojelee myöskin muita tuottajia, jotka ovat sidoksissa näihin teollisuuden aloihin. Kiitos. Gracias, Kiitoksia. Nyt ALDE-ryhmästä kaksi minuuttia. Gerbrandi. Voorzitter, dank u Voor u staat een uh, zeer... Kiitos puhemies. Minä olen hyvin tyytyväinen mies, en pelkästään siksi, että Hollanti voitti juuri Uruguain, vaan myös siksi, että nyt annamme selkeän viestin muille maille – 500 miljoonaa Euroopan kansalaista ei halua edistää laittomia hakkuita tai sallia laitonta puutavaraa. Jos joku sitä yrittää, se saa siitä kärsiä rangaistuksen. Tämä on tärkeä viesti. Emmekä saa aliarvioida näitä kysymyksiä. Laittomat hakkuut, metsäkato ovat edelleen maailmanlaajuisesti hyvin vaikea ongelma ja me voimme nyt käyttää EUn tärkeintä voimavaraa ja painostuskeinoa eli 500 miljoonaa kansalaista tämän, tähän asian puuttumiseksi. Tämä tärkeä viesti saatiin välitettyä parlamentin ansiosta, koska neuvosto olisi tyytynyt paljon vähempään. Parlamentti halusi kiittää todella, eh, kieltää laittavan puutavaran. Neuvosto olisi sen sallinut. Haluaisin kiittää Espanjan puheenjohtaja valtioneuvoston tekemästä työstä niin, että laittoman puutavaran kielto saadaan aikaan. Haluan sanoa, että asetusta täytyy käyttää järkevästi. Näin voidaan saada aikaan menestystä. Jos sitä ei käytetä järkevästi, siitä jää tai tulee pelkkä tiikeri. Lopuksi haluaisin kiittää Hassia ja Lukasia loistavasta yhteistyöstä ja myös varjoesittelijöitä. Me annoimme hyvän esimerkin siitä, miten parlamentti voi toimia ja edistää koko demokraattisia voimia. Kiitoksia. Seuraavaksi puolitoista minuuttia Girling. Hän puhuu ECR-ryhmän nimissä. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella Hassia, joka on näin loistavasti käsitellyt tätä asiaa ja on ollut erittäin hienoa työskennellä hänen kanssaan. Olen iloinen, että olen ollut osa tätä asia. Yhtäältä sopimus on riittävän tiukka, jotta voidaan biologista monimuotoisuutta ja metsiä suojella, mutta se on myöskin joustava, että se ei ole liian suuri taakka laillisille kauppiaille. On hienoa, että tällaiseen sopimukseen voidaan päästä, kun teemme kaikki yhteistyötä. Haluaisin painottaa yhtä tervetullutta sivuvaikutusta, joka sopii tähän erittäin hyvin. Ja tämä on erittäin hyvä asia minun mielestäni, kun tämä on täällä parlamentissa käsittely. Ja, ja tämä on se, miten tämä liittyy suuren yleisön käsitykseen, varsinkin yhtenässä kuningaskunnassa. Tämä menee pitemmällekin kuin vihreän yleisön korviin. Tämä sisältää hyvin paljon muitakin ihmisiä ja tämä on erittäin hieno asia – olen saanut hyvin saanut kontakteja ja olen ollut hyvin vaikuttunut siitä, että parlamentti on voinut liikuttaa tätä kyseistä asiasta siihen suuntaan, kun se on halunnut. Haluan kiittää erittäin paljon vielä kerran ja kiitokset Sadulle. On ollut todella hieno asia työskennellä hänen kanssaan. Kiitos. Seuraavaksi Marisa Matias kaksi ja puoli minuuttia GUE NGL-ryhmästä. Euh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä erinomaisesta työstä. Metsäkato on yksi tärkeimpiä maailmamme ongelmia. Joka vuosi menetetään 13 miljoonaa hehtaaria – ja tämä aiheuttaa 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Ja sen vaikutusta ilmastonmuutoksen ei voida mitenkään kieltää, joten kaikki se, mitä olemme nähneet ilmastonmuutoksen kanssa tapahtuvan, todella liittyy metsäkatoon. Metsäkato aiheuttaa suuren riskin koko ihmiskunnalle – Tämä ongelma ei ole kuitenkaan jakautunut tasaisesti, vaan ne, joilla on enemmän resursseja, pärjäävät enemmän, ja jotka taas ovat riippuvaisempia metsästä, kärsivät eh, enemmän. Meidän täytyy suojella alkuperäiskansoja ja erilaisia tahoja. Eh, metsä kattoo liittyy usein laillisiin hakkuisiin, joka vastaa 20-40 prosenttia teollisuuspuun tuotannosta. Meidän täytyy kiinnittää huomiota kaikkiin toimijoihin tässä asiassa. Meidän täytyy toimia asiaa vastaan johdonmukaisesti. Ja tämä direktiivi onkin nyt oikea askel eteenpäin, koska kiellämme tällä tavoin puutavarainen puutuotteiden markkinoinnin ja asetamme sanktioita, jotka voivat olla monenlaisia. Esimerkiksi se, että taloudellinen hyöty, jota tällaisesta kaupasta koituu, vedetään pois. Samoin laittoman puutavaran takavarikointi ja se, että kielletään välittömästi näiden toimijoiden toiminta. Jos joku käyttää luonnonvaroja väärin, hänen täytyy joutua välittömästi vastuuseen asioista. Ja ne, jotka tuovat puutavaraa ensi kertaa EU-markkinoille, hän täytyy todella noudattaa asianmukaisen huolellisuuden periaatetta ja täytyy myös pystyä osoittamaan, mikä on puutavaran alkuperä. Ihmisillä on myös oikeus saada tietoa siitä, ketkä noudattavat lainsäädäntöä ja ketkä näin eivät tee. Kiitoksia. Seuraavaksi Rosbach EFD-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Kiitokset myöskin Rova Hassille, joka hyvin nopeasti käsitteli tätä hyvin monimutkaista asiaa. Haluaisin ottaa muutaman asian tässä esille. Laittomat hakkuut, biologisen monimuotoisuuden tuhoutuminen ja tuotteet, jotka on valmistettu EUn ulkopuolisissa maissa. Tuotteet, jotka on laillisesti saatu, on helppo saada tietoa näiden tuotteiden alkuperästä ja näin ne voidaan myöskin sitten merkitä, mutta miten pitkälle tässä ketjussa meidän tulisi mennä puutavaran osalta? Mitä tuotteita voidaan realistisesti valvoa? Ajattelen nyt esimerkiksi huonekaluja, joita on valmistettu MDFstä tai esimerkiksi kierrätetystä puusta. Tämä pitää olla realistista. tämän lainsäädännön. Muuten eurooppalaiset yritykset eivät enää voi olla kilpailukykyisiä maailmanmarkkinoilla. Ja, ja sitten eurooppalaisia standardeja enää noudatettaisi. Toivon, että voimme myöskin estää tämän tämän ehdotuksen varjolla. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi omissa nimissä

saatu tulos on ehdottomasti parempi kuin sen kompromissin mukanaan tuomat haittapuolet mutta aivan kuten esittelijä satu hassikin otti esille haluan nostaa että merkittävimpänä puutteena tässä on sanktioiden puute euroopan tason minimitason sanktioiden puuttuminen ja myös se että tätä ei ole sisällytetty tässä vaiheessa ympäristörikosdirektiiviin

Kiitos puhemies. Kello on paljon, hyvät kollegat, mutta tämän ei tulisi viedä ajatuksiamme pois siitä, että tämä on yksi tämän viikon tärkeimmistä äänestyksistä tämä on kansalaistenkin mielestä tärkeä jos perustan tämän siihen sähköpostien ja kirjeiden määrään, jonka olen saanut. Ja meillä on vetoomus, jossa on nyt jo yli 5000 allekirjoitusta, jossa vaaditaan, että tästä asiasta täytyy pitää kiinni. Kuten komission jäsenkin sanoi, tällä on vaikutusta maailman köyhiin maihin, ja jossa tuhansien ihmisten elinkeino on laittomien hakkuiden armoilla. Esimerkiksi Madagaskarilla hakataan miljoonia puita vuodessa ja jokainen puu on arvoltaan suurempi kuin keskiverto BKT. Liberian sisällissota rahoitettiin laittomien hakkuiden kautta ja tämä sota tappoi yli 250 000 ihmistä. Tämä on demokratian vihollinen ja on arvioitu, että Kiinasta Burmaan kuljetetaan laitonta puutavaraa joka päivä ja tällä tätä sortohallitusta pidetään pystyssä menetetään myöskin äh, verotuloja. Human Rights Watch sanoo, että kaksi miljardia dollaria on Indonesiassa menetetty verotuloina ja tällä rahalla ei sitten voida äh, tarjota terveyspalveluja miljoonille ihmisille tässä maassa. Eli se mitä me teemme tänään, se on ensimmäinen askel. Tämä ei ole täydellistä, mutta tämä on jo paljon parempi kuin se, mistä lähdettiin, lähdettiin liikkeelle, jossa oli kysymys ö, asianmukaisesta huolellisuudesta. Haluaisin kiittää Espanjaa puheenjohtajamaana siitä, että se on vienyt tätä eteenpäin ja myöskin Hillary Bennia, joka oli entinen ennen ministeri Isossa Britanniassa. Hän todellakin painotti sitä, että täytyy saada aikaiseksi kunnianhimoisempi laki. Haluaisin kiittää myöskin Satu Hassia. Meidän täytyy pitää tämä julkinen painostus yllä ja toivon mukaan komissio voi auttaa meitä tässä, jotta tämä lainsäädäntö, tärkeä lainsäädäntö myöskin täytäntöönpannaan jäsenmaissa. Kiitos Linda. Nyt puolitoista minuuttia Chris Davisille. Maailman metsät tuhoutuvat. Joskus hallitukset tukevat tätä, mutta usein tämä tapahtuu laittomien tointen kautta huumekauppa ja puukauppa, nämä voivat aiheuttaa tai tuoda niin paljon rahaa, että myöskin hallitukset korruptoituvat. Viisi vuotta sitten minä vein tämän Louis Michelin pakeille. Ja sanoin, että tarvitsemme tällaisen toimen. Hän myönsi sen, mutta hänen asianansa sanoi, että tätä ei voitaisi tehdä. Joten tässä hyvä neuvo teille komission jäsen. Jos asianajaja sanoo, että sitä ei voida tehdä, niin vaihtakaa asianajaja. Tässä meillä on kuitenkin todiste siitä. Tämä on loistavaa ja hyvä uutinen. Tämä direktiivi kuitenkin ja sen vaatimukset toteavat, että jäsenvaltioiden täytyy ottaa täytäntöönpano toimia käyteen, jotka ovat toimivia, vaikuttavia ja sopivia. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Jos, Slovenia esimerkiksi sanoo, että seuraamukset tällaisen laittoman puutavaran kaupalle on kymmenen vuotta vankilassa ja sitten toinen maa sanoo, että tässä ainoastaan annetaan lyönti sormille. Miten tämä voi toimia tehokkaasti ja järkevästi koko EUn alueella? Haluan, että toteatte jäsenvaltiolle, että alatte julkistaa yksityiskohtia niistä seuraamuksista, joita tämä tuo. Ja täytyy nimetä kaikki ne asiat. Komission jäsen, te näette tämän kerta toisensa jälkeen. Minä haluaisin, että te olette ensimmäinen komission jäsen, joka todella tarkoittaa sitä, että nämä, te, nämä sanat todellakin vaikuttavat asioihin. Kiitoksia. Kiitos. Puolitoista minuuttia Kramer. Kiitos puhemies. Uskon, että tänään teemme hyvää lainsäädäntöä. On aivan oikein, että toimimme sen puolesta, että EUn sisämarkkinoille ei tule laitonta puutavaraa. Mutta aivan kuten muussakin ympäristölainsäädännössä, emme saa ainoastaan kirjata asioita ylös, joita toivomme, vaan meidän täytyy katsoa, että asiat voidaan myös toteuttaa. Ja siksi on tärkeää, että saimme aikaan kompromissin. Esimerkiksi mitä tulee markkinoille saattamiseen ja asianmukaiseen huolellisuuteen on hyvin tärkeä kysymys. Ei ole realistista, että hakkupaikalta kuljetuksen kautta huonekalu tehtaaseen koko ajan valvotaan. Tämä tuo lisää byrokratiaa mukana ja voi jopa lisätä laittomia hakkuita. Meidän täytyy saada aikaan tasapainoinen tilanne ja tähän olemme päässeetkin. En pidä niinkään hyvänä tätä nollariskin politiikkaa. Se ei ole mahdollista, vaan se aiheuttaa lisää byrokratiaa ja tuo mukanaan uusia riskejä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että lainsäädäntö on todella tasapainoista ja toteutettavaa. Ja siksi toivonkin, että tämä hyvä lainsäädäntö saa huomenna tuen taakseen. Kiitoksia. Seuraavaksi Manner minuutti. Ja nämä laittomat hakkuut on estettävä ja niitä vastaan on taisteltava siitä me varmasti kaikki olemme aivan yksimielisiä. kuitenkaan tätä kompromissia en aivan kaikilta osin voi tukea muun muassa siltä osin että tietynlainen vastuu todentaa puun alkuperä sysätään ketjun jokaiselle

ovat käypiä ja ettemme ala luoda päällekkäistä todentamismenetelmää joka taas lisää byrokratiaa ja taas on tietynlaisena painolastina meidän kilpailukyvyssämme tällä metsäsektorilla. on myös tärkeää että me emme aseta puuta tässä heikompaan tai huonompaan asemaan muihin materiaaleihin nähden myös se on tässä nyt pelkona. kiitoksia. Kiitoksia Manner. Ja nyt viimeinen puhuja on äh, Karl Haglund, minuutti hänellekin. Olkaa hyvä. Eh, ja det är faktiskt så att vi har en jätteviktig fråga på bordet och det är lätt att hålla med. Kiitoksia puhemies. Eh, on todella sääli, että näin tärkeä asia eh, käsitellään näin nopeasti. Niin olisi, mielellä, tai olisi hienoa, jos meillä olisi enemmän ollut aikaa. Ja niin kuin kollega Manner tässä totesi, on valitettavaa, että tässä työssä usein unohdetaan, että meillä on Euroopassa hyvin paljon tärkeää puun tuotantoa, jossa tehdään myöskin kestävällä tavalla työtä. Alun perin vaikutti siltä, että meidän hyvin toimivan puutalouden toimintaa olisi voitu tässä vaikeuttaa. On tärkeää, että sitä ei unohdeta ja haluankin kiittää tässä kollega Hassia ja loppujen lopuksi voin vain äänestää sen puolesta. Ja mielestäni on hyvä, että tässä tätä esitystä on paranneltu työn tuoksinnassa. Mielestäni nyt on löydetty hyvä kompromissi, jotta voidaan varmistaa se, että laittomat hakkuut voidaan estää, mutta sillä ei saa olla kuitenkaan kielteisiä vaikutuksia hyvin toimivaan puutalouteen. Tämä oli erittäin tärkeää. Kiitoksia oikein paljon puhemies terminado... Kiitoksia, Haglund. Nyt meillä on kolme puheenvuoroa menettelyn ilman puheen, äh, puhelistaa. Ensin Antonescu. Tä, tasan minuutti. Kiitos, puhemies. Puukauppalaiton tai laillinen, se on alentanut puun hintaa. Ja tästä syystä me tarvitsemme tätä lainsäädäntöä. Tässä otetaan huo- käyttöön asianmukaisen huolellisuuden periaate. Nämä uudet järjestelmät tulevat edesauttamaan siinä, kun halutaan tarkistaa, onko puu saatettu laillisesti markkinoille. Mutta tämä ei ole täydellinen ratkaisu. Tämäkin järjestelmä on kiertämiselle haavoittuvainen. Ja tästä syystä olen tehnyt tarkistuksen, jossa ehdotettiin, että nämä viranomaiset mm, tai tahot menettäisivät akkreditoinnin, jos viranomaiset saavat selvää, että tätä asianmukaisen huolellisuuden periaatetta ei ole noudatettu. Tämä olisi tärkeä askel laittomien hakkuiden vastaisessa taistelussa, mutta me tarvitsemme muitakin keinoja. Kiitos. Seuraavaksi Kallenbach. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, 2010 on monimuotoisuuden vuosi ja tällä asetuksella asetetaan hyvät ennakkoedellytykset toimiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Ei, laittomasti puuta ei, saa, laittomasti puuta ei saisi tuoda EUn, EU-hun. 20-40 prosenttia maailman puutaloudesta tulee laittomista lähteistä. Me olemme kuulleet jo ihmisiä, että 13 miljoonaa hehtaaria puuta on hakattu ja tämä johtaa myöskin hiilidioksidipäästöihin. Ne ovat myöskin suurin syy biologisen monimuotoisuuden vähenemiselle. Se, että täysin kiellettäisiin laittomasti hakattu puu tai siitä tehdyt tuotteet, osoittaa, että EU ottaa tämän huolenaiheen vakavasti. Haluan kiittää esittelijää. Puhemies keskeyttää. Kiitos seuraavaksi Paska. Kollegovia, e, pozícia Európskeho parlamentu sformulovaná správe paro... Kiitos. Euroopan parlamentin tahto on heijastunut tähän Karana Luukasin mietintöön. Ja tämä on hyvä asia. Meidän ei tule hyväksyä tiettyjen hallitusten vastahakoisuutta hoitaa tämä kysymys pois päiväjärjestyksestä, eivätkä nämä samaiset jäsenvaltiot myöskään sovella rangaistuksia rikkomustapauksissa. Jos kuitenkin tarkastelee lainsäädäntöä yksityiskohtaisesti, niin ei voi olla täysin varma siitä, onko tässä kysymys hallitusten mielipiteestä vai korruptoituneen mafian työn tulosta. Joka tapauksessa nämä harmaat markkinat tai mafia eivät tule onnistumaan siinä, että me lakkaisimme taistelemasta tämän asian puolesta. Puhemies keskeyttää. Kalida. Y vamos a dar la... Nyt seuraavaksi annamme puheenvuoron komission jäsen Potocnikille mahdollisuuden loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Chairman, ladies and gentlemen, it is late. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, yritän puhua lyhyesti, mutta en, koska tämä olisi vähän tärkeää, vaan koska täällä on hyvin suuri konsensus tässä huoneessa. Metsät ovat eh, ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun keskiössä ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen sydämessä laittoman kalastuksenkin yhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että EU:ssa meillä on välineet, jotta voimme toimia tätä laittomuutta vastaan näissä kahdessa asiassa, eli kalataloudessa ja metsätaloudessa. Ja kyllä on myöskin tärkeä osa köyhyyden torjumisessa. Asetuksen vaikutukset riippuvat täytäntöönpanon tehosta ja, ja haaste ei ole todellakaan vielä päättynyt, mutta tänä päivänä me voimme kuitenkin hyväksyä sen tosiasian, että ratkaisu tälle hyvin vaikealle asialle on löytynyt. Joten me selkeästi käsittelemme hyvin korkean tason ehdotusta. Minä odotan täytäntöönpanoprosessia yhdessä teidän kanssanne. Kiitoksia. Komissario, también por la... Kiitoksia komission jäsen myös lyhyt sanaisuudesta ja ajan tehokkaasta käytöstä. Nyt keskustelun päättää esittelijä Hassi. Häntä

Gracias, querida señora. Kiitoksia, hyvä rouva Hassi. Näin päätämme tämän keskustelun ja asiasta äänestetään huomenna puolen päivän aikaan. Hyvät kollegat, istunto jatkuu seitsemän.